Good morning, dear colleagues. We should get... Hyvää huomenta kollegat. Käynnistetään kokous. Please take your seats. Käykääpä paikoillenne. Ja ryhdytään tämähän erityisse kokoukseen, live-valiokunnan erityiskokoukseen. Meillä on siis nyt lisäkokous, tai jatkamme koko eilistä kokoustamme. Ja tarkoituksena on käsitellä Välimeren keskialueen demokraattista prosessia ja sen vaikutuksia maahanmuuttovirtoihin ja unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Me tulemme keskustelemaan täällä Unkarin pysyvän edustajan läsnä ollessa Peter Gjorkos, joka on siis äh, Unkarin pysyvä edustaja Euroopan unionissa. Äh, sen lisäksi täällä on komission jäsen paikalla. Toivotamme hänet jälleen kerran tervetulleeksi valiokuntaamme. Ja sitten pääsihteeri Vimu, Euroopan ulkosuhdehallinnon äh, pääsihteeri. Ja sen lisäksi meillä on paikalla myös Ilkka Laitinen, joka on Frontexin pääjohtaja. Keskustelemme tapahtumista, joita me kaikki olemme seuranneet täällä tarkasti päivä päivältä, eli tapahtumat ja kehityskulut Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa. Ensimmäinen keskustelu käytiin Strasbourgissa viime istuntoviikolla ja nyt meillä on mahdollisuus äh, saada kuulla viimeisimmät tapahtumat äh, neuvoston edustajalta Malmströmiltä ja Frontexin pääjohtajalta. Meillä on nyt siis äh, puolen toista tunnin pidennys meidän tavalliseen valiokunnan kokoukseemme, joka pidettiin siis eilen. Joten painotan nyt tässä myös tätä aikataulua, koska kuten tiedätte, meillä on tapana aina ylittää meidän aikataulumme, joten nyt todellakin vaadin, että pidämme kiinni tästä aikataulusta niin, että voimme hoitaa tämän keskustelun puolessa toista tunnissa. Se on siis se pidennys, mikä meille on annettu. Joten ehdottaisin, että kuulemme nyt ensin vieraitamme viisi minuuttia per vieras. Sitten sen jälkeen koordinaattorit saavat esittää omat puheenvuoronsa kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia per koordinaattori. Ja sen jälkeen avaamme sitten keskustelun muille jäsenille, jotka sitä toivovat. Ehdotan täten siis, että kuulemme ensin Unkarin äh, edustajaa Jörkosia, joka on siis Euroopan unionin pysyvän edustaja Euroopan unionissa. Olkaa hyvä. Kiitos Puheenjohtajavaltio pitää suuressa arvossa tilaisuutta ottaa kantaa tähän hyvin mutkikkaaseen laajaan kysymykseen ja toisaalta myöskin haluamme osoittaa, miten läheisesti toimielimet harjoittavat yhteistyötä. Aluksi tällaisia muodollisia kommentteja valiokunnan puheenjohtajalla on sama eh, puheenjohtajakauden solmio kuin puheenjohtajavaltion edustajalla. Olen myöskin olemme samaa tiimiä, jotka edustavat instituutioita. Viisi päivää sitten Unkarin puheenjohtajavaltion järjesti epävirallisen lounaan neuvoston yhteydessä. Paikalla oli Malsam herra Dumont ja Frontexin edustaja ja keskusteltiin ministerien kanssa, jäsenvaltioiden ministerien kanssa tilanteesta Pohjois-Afrikassa. Haluan rajoittaa puheenvuoroni viiteen asiaan, joita puheenjohtajavaltio pitää tärkeänä ja joissa toiminta on pystyt hoitamaan, että tilanne on säilynyt hallinnassa ja että EU on pystynyt osoittamaan, että se pystyy reagoimaan, sen toiminen pystyvät reagoimaan. Olen varma, että ajatellen kaikkea toim, yksityiskohtaisia tietoja, niistä tulevat kertomaan kollegat sen mukaan, mitä heidän alallaan on tapahtunut. Tilanne on mutkikas. Jos me siis puhumme siitä, miten valmistaudutaan maaliskuun huippukokoukseen asia tulee olemaan estyslistalla. Ja meidän pitää antaa kaksi laajavaa vastausta. Toinen on taloudellinen, rahoituksellinen tilanne ja toinen on tilanne Pohjois-Afrikassa. Tähän mennessä puheenjohtajavaltio on reagoinut viidellä alueella. Ensinnäinen näistä oli pakolais, pakolaisten tulo, niin sanottu Lampedusan, Lampedusan haaste, Italian ja Maltan pyynnöstä Unkarin puheenjohtajavaltio GI neuvoston puitteissa piti kokouksen perjantaina ja tilannetta analysoitiin ja johtopäätös oli se, että tällä hetkellä tilanne on hallinnassa. EUn toimielimet ovat käynnistäneet asianmukaiset toimenpiteet instituutiot ovat, on mobilisoitu ja tilanne on hallinnassa, mutta uskokseni komissio ja ennen kaikkea Frontex tulevat antamaan teille varmasti laajemman kuvan yksityiskohtinen. Toinen elementti oli EUn kansalaisten evakuointi. Meidän on pidettävä mielessämme, että Tripolissa ei ole EUn valtuuskuntaa ja meillä on suurlähetystö, joka johtaa toimintaa paikan päällä ja Unkarin puheenjohtajavaltiona pyrkii ajatella rajallista kapasiteettia. Meillä on kaksi diplomaattia, mutta onnistumme kuitenkin Brysselin tuella saamaan koordinaatiomekanismin aikaan, joka tällä hetkellä pystyy pitämään jäsenvaltioiden edustajat perillä asioista, mutta yli 80 prosenttia EUn kansalaisista jo on evakuoitu Libyasta. EU Unkarin suurlähetystön avulla on pystynyt evakuoimaan ei vain EUn kansalaisia, monien, vaan monien muidenkin Euroopan maiden kansalaisia, ennen kaikkea Euroopan maiden kansalaisia. Konsolisuojelu on myös hoidettu tällä tavoin Euroopan viranoma- Libyan viranomaisiin ottaa yhteyttä Unkarin suurlähetystö EUn puolesta. Puheenjohtajavaltio komission ja korkean edustajan kanssa sopimuksessa käynnisti ähm, seurantatiedotuskeskuksen, joka on pysyvä keskus, josta välitetään tietoja jäsenvaltioiden, josta pyritään käynnistämään kuljetusvälineitä mm, äh, EUn kansalaisten evakuoimiseksi Libyasta. Eilen meillä oli kaksi tärkeää tapahtumaa jotka liittyvät toimimiseen ja reagoimiseen. Toinen niistä oli neuvoston päätös nopealla päätösmenettelyllä ottaa käyttöön EUn sanktioita Libyaa vastaan. Jäsenvaltioiden edustajat, jotka <clears throat> myös ovat mukana turvaneuvoston toiminnassa YKssa, ilmoittivat, että tämä on nopein reaktio ikinä EUn taholta turvallisuusneuvoston päätöksen jälkeen sanktiot on otettu käyttöön, ne ovat jo voimassa. Neuvoston päätös ja neuvoston asetus ovat voimassa. Ja nyt näyttää siltä, että tämä olisi sovellias reaktio Euroopan unionilta, mutta jos tarvetta on, puheenjohtajavaltio on valmis palaamaan asiaan ja laajentamaan niin sanottua liiteluetteloa. Ja lopuksi, ja sunkaan vähäisimpänä, on myöskin relevanttia, ei pelkästään ajatellen välillistä ja välitöntä turvallisuutta, vaan ajatellen myöskin kriisin vaikutusta Euroopan energiahuoltoon. Eilen energia-asioiden neuvostolla oli kokous, jossa se sai laajan kattavan kuvan tilanteessa, mitä tulee öljyn ja kaasun tuontiin. Ja tällä hetkellä tilanne osoittaa sen, että Euroopalla on riittävästi reservejä, että ei ole tarvetta mihinkään erityisiin hätätoimiin – kuitenkin seuraamme tilannetta jatkuvasti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Jerkos. Kiitämme sitä, että pyritte pitämään puheenvuoronne lyhykäisenä ja vak- olen vakuuttunut siitä, että komission jäsen Malmströmkin kykenee tähän. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon herra puheenjohtaja näistä rohkaisevista sanoista. Hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo olla täällä kanssanne tänään. Ja kuluneet päivät osoittavat, että uniani todellakin kykenee toimimaan uusilla tavoilla, kun tarvitsee. Toimielimet toimivat eh, ihan kuten eh, Unkarin edustaja juuri sanoi, ja tiedän, että eilen kokoonnutte eh, AFET-valiokunnan ja komission jäsen Fyleren kanssa. Tämä osoittaa, että kykenemme tekemään yhteistyötä uusilla tavoilla ja yhdistämään voimamme. Me näemme valtavia, mahtavia tapahtumia, demokratian pyrkimyksiä alueella, jossa demokratia on ollut vähissä. Toisaalta näemme dramaattista väkivaltaa Libyassa, joka taas on kovasti huolestuttavaa. Siksi me tänään täällä olemmekin. Siksi meidän täytyy saada aikaan kokonaisvaltainen, holistinen lähestymistapa sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Meidän tulee tukea näitä ihmisiä heidän pyrkimyksissään kohti demokratiaa ja vapautta ja käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on tämän saavuttamiseksi keskustelut neuvostossa, joihin lähettiläs juuri viittasi, en lähde niitä tässä toistamaan. Keskustelu oli pitkä ja mielestäni hedelmällinen. Ensinnäkin Määrittelimme tilanteen Italiassa. Komissio toimi siellä hyvin nopeasti auttaakseen Italian viranomaisia. Ja äh, herra Laitinen varmaankin kertoo tästä yksityiskohtia. Mutta äh, oltuamme nopeasti yhteyksissä Italian viranomaisiin. Kykenimme käynnistämään siellä äh, operaatioita pelastustoimiksi, esimerkiksi Lampadusalla ja muualla. Europol on myös otettu mukaan tähän katsomaan, tapahtuuko tässä mitään rikollista tässä yhteydessä. Olemme myös kysyneet Italian viranomaisilta, millä tavalla voimme auttaa heitä Italian maanperällä. Vaikuttaa siltä, että tilanne on hieman rauhoittunut tunisialaisia ei ole viimeisten päivien aikana enää rantautunut Lampedusalle. Ja katsotaan nyt sitten, onko tämä se suuntaus vai tapahtuuko jotain muuta. Ihmiset, jotka tulivat Lampedusalle, olivat nuoria tunisialaisia kohtuullisen hyvin koulutettuja ja he käyttivät hyväkseen tätä kaoottista tilannetta, pyrkivät Eurooppaan etsimään parempaa tulevaisuutta. Me seuraamme tarkkaan tilaisuutta tai tilannetta, mitä tulee ihmisiin, varsinkin jos he tarvitsevat suojelua. Mutta tuntuu siltä, että tässä on kysymys enemmän taloudellisista maahanmuuttajista. Libyan tilanne vaihtuu tunnettain. Informaatiota ei ole kovinkaan paljon ja varmasti pääsihteeri kertoo tästä hieman enemmän. Tilanne on kuitenkin huolestuttava. Se, mitä olemme nähneet, on, että libyalaiset tai Libyasta lähtee paljon pakolaisia naapuri valtioihin, näin usein käy, noin 100 000 ihmistä on painut Tunisiaan ja Egyptiin. Jotkut heistä ovat libyalaisia luonnollisesti, jotka pakenevat hyvin raakaa väkivaltaa ja jotkut ovat sitten Tunisian tai Egyptin kansalaisia. Olemme reagoineet tähän hyvin nopeasti ja auttaneet ja tukeneet Tunisian ja Egyptin viranomaisia. Olemme lähettäneet 300 miljoonaa euroa niin, että voimme auttaa ihmisiä paikan päällä. Myös Eppo on paikalla. Kollegani Georgina on ollut hyvin aktiivinen ja yrittänyt saada ihmisiä Libyan mahdollisimman, Libyaan paikan päälle mahdollisimman nopeasti sen vuoksi, että tilanne rajalla on hankala ja humanitaarinen, humanitaarisen avun tarve on suurta. Tarkoitus on, että me saamme myös heiltä nopeasti arvion tilanteesta ja voimme jatkaa yhteistyötä. Pääsihteeri tulee kertomaan eh, enemmän eh, siitä, kuinka paljon eurooppalaisia paikan päällä on. Me saamme luvut hieman myöhemmin ja toki yritämme auttaa heitä. Mitä tulee nyt tähän mahdolliseen eh, siirtymiseen pois Libyasta tai siis pakenemiseen. Suurin osa ihmisistä on painut naapurimaihin, ei vielä Eurooppaan, mutta varmastikin myös Eurooppaan tulee virtoja. Kaikki riippuu nyt siitä, mitä Libyassa tulee tapahtumaan. Tuleeko hallinto romahtamaan kokonaan, tuleeko sinne täysi ää, äh, sisällissota. Se kaikki tulee vaikuttamaan siihen, kuinka paljon ihmisiä sieltä virtaa ulos. Emme lähde tässä nyt spekuloimaan numeroita, mutta meidän täytyy olla valmiita kaikkeen mahdolliseen. Me arvioimme kaikki ne välineet, mitä meillä on käytettävissämme unionissa – olemme tarkastelleet myös hätäapurahastoa ja sitä kuinka paljon rahoja meillä on käytettävissä. Noin 25 miljoonaa euroa on hätäapuun. Tietenkin, jos kriisi muuttuu dramaattiseksi, meidän täytyy etsiä muitakin mahdollisuuksia ja katsoa, löydämmekö lisää varoja. Neuvosto tuki myös sitä, että tuettaisiin ja vahvistettaisiin Frontexia. Frontex voisi olla mukana laajennetussa Hermes-operaatiossa, lisää henkilökuntaa jolla olisi tällaista pelastushenkilöstöä Maltalta käsin, ja tästä varmasti Laitinen puhuu enemmän. Mitä sitten tulee turvapaikka? Kysymyksiin tässä Frontex voi olla mukana koordinoimassa toimia ja auttamaan jäsenvaltioita, että tämä tulee ensisijaisesti koskemaan turvapaikkahakemusten ja muiden kohdalla. Ja me voisimme saada erilaisia tukitiimejä paikalle. Meidän täytyy katsoa myös pitkän aikavälin tukea näille maille. Juuri tällä hetkellä me tarkastelemme naapurustrategiaa. Luonnollisesti nämä äh, dramaattiset tapahtumat vaativat uutta strategiaa. On otettava huomioon äh, monet eri näkökulmat. Ja kuten sanoin, olemme läheisessä yhteistyössä äh, YK ja UNHCRn kanssa. Me olemme myös äh, tarkastelleet äh, äh, maahanmuuttajien tilannetta, pakolaisten tilannetta. Neuvostossa tarkasteltiin myös mahdollisia keinoja toimia ja tukea heitä, mutta neuvosto ei kuitenkaan vielä lähtenyt mitenkään suuresti tätä tukemaan. Me yritämme tässä nyt kaikki yhteistyössä koordinoida työtä. Komissio tekee kaikkensa, mitä meillä on vallassamme. Ja luonnollisesti tämä dramaattinen tilanne johtaa siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuunsa solidaarisuuden hengissä. Kiitokset puheenjohtaja, hieman liian pitkään ehkä puhuin, anteeksi siitä, mutta odottaisin myös teiltä näkemyksiä tilanteeseen. Kiitos. Thank you. Thank you, Commissioner Malmström. Now... Kiitos, komissaari Malmström. Ja nyt sitten sitten eh, suurlähettiläs Vimo ulkosuhdehallinnosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, and I'll try to be as... Uh... Kiitos. Aina mahdollisimman lyhyt sanainen, koska uskoakseni kaikki on sanottu. Ja voin antaa teille vain hiukan lisätietoa. Ehkä on tehtävä ero Libyan ja toisaalta Tunisian ja Egyptin välillä tilanne ei, kuten voitte kuvitella, ole todellakaan samankaltainen. Mitä tulee Libyaan, tällä hetkellä meillä on kolme tahoinen lähestymistapa. Ensinnäkin jatkamme evakuointia, Euroopan kansalaisten evakuointia, ja haluaisin tässä kiittää sitä työstä, jota Unkari puheenjohtajavaltio on tehnyt paikan päällä, koska tämä on hyvin vakuuttavaa työtä, jota on tehty hyvin vaikeissa olosuhteissa. Mutta kuten komission jäsen kertoi, Uskomme, että noin 1200 Euroopan kansalaista edelleen on paikan päällä. Monet heistä kenties ovat kaksoiskansalaisia, jotka eivät aiokaan lähteä Libyasta. Pääongelma, jonka tulemme näkemään lähipäivinä, on niiden kansalaisten lukumäärä, jotka eivät ole Euroopasta, vaan Tunisiasta ja Egyptistä, jotka kerääntyvät rajalle, ja samoin myös muista maista, jotka kerääntyvät rajalle. Use, yleensä Tunisian ja Libyan väliselle rajalle, jotka pyytävät apua päästäkseen alkuperä maahansa. Meillä on 20-30 000 egyptiläistä Libyassa, Tunisiassa, jotka kartoivat pääsemänsä kotimaahansa, ja Egypti on pyrkinyt mobilisoimaan omia laitteitaan, omaa kalustoa, mutta on pyytänyt tukea muilta vailta, ennen kaikkea Euroopan unionilta. Toinen näkökanta on asia, joka tulee kasvamaan, vahvistumaan, on humanitaarinen apu. Kansalaisjärjestöt ovat pikkuhiljaa siirtymässä Libyaan. Tiedätte, että aiemmin heillä ei ollut oikeutta toimia Libyassa. Ennen kaikkea he ovat siirtyneet Bengasiin ja maan itäosiin. Totta kai he menevät sairaaloihin ja löytävät paikan päältä tilanteita, löytävät tilanteissa kauheastikin dramaattisia, joissa tarvitaan lääkkeitä, laitteita, kenties myös elintarvikeapua lähipäivinä. Ja kuten puheenjohtajavaltio totesi, on myös kysymys, joka liittyy poliittiseen toimintaan, että yritetään pysäyttää väkivalta, pyritään estämään dramaattisia tapahtumia eh, Libyassa. Sanktiot, joihin tähän mennessä on ryhdytty, ovat hyvin vaikuttavia ennen kaikkea ajatellaan sitä, miten niistä on sovittu näin lyhyessä ajassa New Yorkissa ja Brysselissä. Ja tietysti kaikki seuraavat minuutti minuutilta tilannetta nähdäkseen, onko tarvetta uusiin toimiin. On paljon kansainvälistä yhteistoimintaa. Mitä tulee näihin kahteen muuhun maahan, Egyptin ja Tunisiaan, meidän täytyy tarkastella kahta asiaa. Ensinnäkin poliittista tilannetta, johon liittyy edelleen paljon epävarmuutta, väliaikaiset siirtymävaiheen viranomaiset pyrkivät löytämään oman tiensä kolmessa mielessä. Ensinnäkin perustuslaillinen uudistuksen kysymys, toiseksi vaalien käynnistäminen ja kolmanneksi pitäisikö ensin järjestää presidentin vaalit vai parlamenttivaalit. Nämä ovat tärkeitä poliittisia kysymyksiä, joissa tällä hetkellä keskustellaan näissä kahdessa valtiossa. Ja sitten muut toimet, jotka täytyy käynnistää suhteessa näihin maihin, täytyy tarkastella lyhyen ja pitkän tähtäyksen tarpeita näissä maissa, ennen kaikkea talouden elpymisen kannalta, sosiaalisten ongelmien kannalta. Yksi ongelma, joka täytyy, johon täytyy tarttua lähipäivinä, on se, miten saadaan täsmällisempiä pyyntöjä Tunisiasta ja Egyptistä. Tähän saatetaan tarvita aikaa. Me tarkastelemme, minkälaista tukea voimme antaa näille kahdelle maalle. Ongelma tällä hetkellä on saada selkeitä pyyntöjä näiltä mailta. Muuten joudumme jälleen kerran sellaiseen tilanteeseen, jossa Eurooppa pyrkii hiukan tavallaan pakottamaan omaa apuaan, mutta tällä hetkellä me nimenomaan haluamme välttää tätä, haluamme välttää tällaista asennetta, koska tätä nämä maat todellakaan eivät enää halua. Me tarvitsemme vuoropuhelua ja meidän pitää edetä lähipäivinä. Lopetan tähän, herra puheenjohtaja. Viisi minuuttia meni tässä. Kiitokset, herra Vimont viisi minuuttia tasan. Kiitokset tästä. Ja nyt sitten Frontexin äh, pääjohtaja, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Minä yritän myös olla hyvin nopea. Olen valmistellut kaksi äh, kalvoja, jotka toivon mukaan tässä näette. Äh, edelliset puhujat sanoivat oikein hyvin sen, että meillä on yhä epäselvyyttä tilanteesta tämä epäselvyys ja epävarmuus vain kasvaa ja me emme tiedä, mitä skenaarioita oikeastaan vielä toteutuu. Toinen hyvä viesti Vimontilta oli se, että meidän ei pitäisi miettiä näitä, pitää näitä maita yhtenä yhtenäisyytenä, vaan maiden välillä on eroja ja sen vuoksi on tehtävä arviot maakohtaisesti. Erilaiset skenaariot merkitsevät myös erilaista siirtolaisvirtaa. Tunisia, Tunisiasta Lampedusaan on yksi suunta, ja komission jäsenkin juuri tässä selitti hyvin, mitä, ketä tässä siirtyi. Tässä oli kysymys tällaista irregulaarista maahanmuutosta jolla oli taloudellinen perusta. Tämä on yksi skenaario. Toinen skenaario on sitten taas massiivinen virta ihmisiä, jotka epätoivoisesti hakevat suojelua. Ja se, millä tavalla me suunnittelemme operaatioitamme, niiden täytyy, sen suunnitelman täytyy vastata näitä skenaarioita. Se, mitä me tässä nyt olemme tehneet, on, että olemme käynnistäneet operaat- Hermes-operaation. Se käynnistyi viikko sitten Italian pyynnöstä. Me olemme nyt kyenneet eh, yli sataprosenttisesti täyttämään Italian pyynnöt, eh, mitä tulee tekniseen laitteistoon ja välineistöön ja henkilöstökuntaan ja Italian äh, viranomaiset äh, ovat saaneet tukea äh, valvonnassa ja seulonnassa, ei ainoastaan Lampedusassa, vaan myös muissa paikoissa, joissa Italian viranomaisilla Italian viranomaiset ovat kohdanneet pakolaisia. Ja me teemme erittäin paljon työtä, pitkiä päiviä. Lähetin viime äh, viikolla kirjeen äh, YKlle ja UNHCRlle, IOMlle sitä, että meidän pitäisi tavata ja miettiä, äh, täydentää kapasiteettejamme ja varmistaa, että kaikki informaatio, joka näillä järjestöillä on, olisi myös meidän käytössämme, koska sitä kautta me voisimme hyödyn, se voisi hyödyntää meidän toimintaamme ja toisinpäin. Me olemme hyvin läheisessä yhteydessä ulkosuhdehallintoon ja äh, sen äh, seurantakeskukseen. Komissio on tässä työssä mukana myös hyvin läheisesti. Sama koskee myös äh, Äh, turvapaikkatilannetta. Minä olen tarjonnut äh, kollegoillenne ja kollegoilleni äh, hallinnollista tukea, operationaalista tukea näissä asioissa. Muutama sananen vielä Hermes-operaatiosta. Kuten sanoin, me toimimme täysillä nyt ja tilanne on vielä rauhallinen tämän viimeisimmän piikin jälkeen kaksi viikkoa sitten 26. helmikuuta lähtien ei ole ollut uusia tulokkaita. Vaikuttaa siltä, että Tunisia viranomaiset ovat aktiivisia ja he hoitavat työnsä hyvin tämän lyhyen eh, kauden jälkeen, jolloin he eivät kyenneet toimimaan. Te näette näistä isoista ympyröistä, kuinka paljon ihmisiä on tullut. Vihreä äh, on äh, on äh, siniset on, on ne, missä on tapahtunut, kun on tullut näitä virtoja. Ja me olemme pyrkineet laatimaan erilaisia toimipaketteja te tiedätte, että me emme kykene irrottamaan varoja välittömästi. Meillä ei ole omaa henkilökuntaa eikä varoja irrotettavana välittömästi. Tärkeää on, että me kykenemme käyttämään soveliaita voimavaroja ja välttämään paniikkia, spekulointia ja ylireagoimista. Tilanne on siis hyvin vaativa, täytyy pyrkiä tasapainoon. Malta, kuten me kaikki tiedämme, on suuren paineen alaisena ja he tarvitsevat tukea muilta jäsenvaltioilta ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisilta. Ja tänä iltana matkustankin Maltalle keskustelemaan niistä mahdollisuuksista, mitä meillä on laajentaa Hermes-operaatiota myös sinne suuntaan. Ja sitten vielä viimeisenä Kreikka, vaikkakin, ja voin osoittaa sen tästä, vaikka tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on hallinnassa. 75 prosenttia on vähentynyt tämä siirtolaisvirta marraskuusta. Tilanne on silti, tai alue on silti vielä hyvin haasteellinen, eikä tämä ole erillään siitä, mitä Pohjois-Afrikassa tapahtuu. Sen vuoksi, että Yksi suuri syy on se, että Maghreb-maiden lentoyhteydet Istanbuliin, suurin osa näistä lentoyhteyksistä toimii vielä. Ja täytyy vielä muistaa, että yksi suurimmista kansallisuuksista, joka on käyttänyt tätä reittiä Turkin kautta, maarajan kautta Kreikkaan, olivat algerialaiset. Joten tämä ei ole erillinen asia, vaan tätä voidaan pitää myös näiden toimien seurauksena. Ja sitten vielä ihan lopuksi, kuten jo komission jäsenkin sanoi, mikäli meidän täytyy jatkaa nyt tätä hätä tilaa pitemmän aikaa, silloin minun täytyy palata budjettiviranomaisten pakeille ja tulla pyytämään lisäbudjettia ja lisää henkilökuntaa. Kiitos. Now. Kiitokset herra Laitinen. Ja nyt sitten käynnistämme ensimmäisen keskustelukierroksen poliittisten ryhmien koordinaattoreiden puheenvuoroilla. Ja sen jälkeen voisimme sitten kuulla meidän esittelijämme, Libya EU-sopimusesittelijä Anna Gomesia. Ja sitten EU-Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja herra Pantseri. Käsittääkseni hän on täällä paikalla. Kyllä, hyvä. Joten ehdottaisin, että jokainen koordinaattori käyttää nyt kaksi kaksi ja puoli minuuttia, niin että että meillä on aikaa tarpeeksi. Ah, työjärjestyspuheenvuoro. Nothing new, uh, Mr. Chair. Tavallinen kysymys. Milloin jäsenillä on tilaisuus sitä kysymyksiä? Uh, eh, on democratic Kyllä teilläkin on toisella kierroksella mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Ensin kuuntelemme poliittisia ryhmiä ja koordinaattoreita. Thank you, Mr. Chairman. Well, let me start by thanking all... Niin, puheenjohtaja, haluan aloittaa kiitämällä kaikkia puhujia, jotka ovat hyväksyneet kutsun tulla tänne tänä aamuna. Minua rohkaisee se, mitä he ovat sanoneet, koska on selvää, että he ovat perillä tilanteesta, mikä on hyvä asia. Tilanne on hyvin muuttuva, kuten he totesivat, olen Maltalta, ja vain yhdessä viikossa maani on vastaanottanut 12 000 evakuoitua henkilöä Libyasta, 89 eri maasta, siis 12 000 ihmistä. Se, että näin tapahtui hyvin ö, sujuvalla tavalla, johtui vain siitä, että meillä eri jäsenvaltiot, eri maat ovat lähettäneet lentokoneita omien kansalaisensa noutamiseen. Kysymys nouseekin, entäs jos nämä 12 000 ihmistä olisivat libyalaisia, olisivatko muut maat silloin lähettäneet lentokoneita meille avuksi? Toivon, että olisivat. Mitä ovat prioriteetit? Ensimmäinen prioriteetti on selvä. Väkivallan on loputtava. Ja meidän täytyy pohtia tätä ennen kaikkea selkeimmin. Pidän hyvänä YK ja Euroopan unionin sanktioita, vaikka pelkäänkin, että ne eivät riitä väkivallan lopettamiseen tässä vaiheessa. Toisen selkeän prioriteettimme tulee olla lähettää humanitaarista apua libyalaisille. On selvää, että libyalaisilta on loppumassa ruoka, lääkkeet ja meidän pitää pystyä kokoamaan toimemme niin, että voimme lähettää humanitaarista apua. Kolmas prioriteetti, joka minusta on vain kol- vasta kolmas, on suunnitelmat mahdolliselle mahdollisen maahanmuuttohätätilan varalta, joka saattaa syntyä. Selkeästikään kukaan meistä ei halua tällaista tapahtuvan, Sellaista kuitenkin voi tapahtua, koska niin on tapahtunut Libyan ja Tunisian ja Libyan ja Egyptin rajalla, kuten tiedämme. Ja minusta jo <clears throat> nyt nämä vyöhykkeet ovat humanitaarisen hätätilan vyöhykkeitä. Kysymys on siis siitä, kysymyksestä, johon ihmiset haluavat selkeän vastauksen. Mikä on tilanne, jos tapahtuu massiivinen väestön siirtyminen Libyasta kohti Eurooppaa? Olemmeko me valmiita siihen, mitä me teemme? Onko suunnitelma selviytyä tilanteesta, jossa tuhannet ihmiset pakenevat Libyasta Eurooppaan. Onko Frontexin operatiivinen suunnitelma, joka on toteutettavissa, otettavissa käyttöön, jos tällaista tapahtuu? Mihin ihmiset viedään, joita, jotka pakenevat Libyasta, mihin Frontex toimittaisi heidät vapautetuille alueille Libyassa, kuten Bengasin alueelle – vai viedäänkö heidät eri jäsenvaltioihin? Ja jos niin, mihin jäsenvaltioihin siinä tapauksessa? Minä tiedän, että neuvostossa, kuten Rova Malmström totesi, ei näytä olevan suurta intoa vastaanottaa ihmisiä. Olemme kuitenkin kohtaamassa vaikean tilanteen, ja vaikeassa tilanteessa meidän pitää kaikkien olla luotettavia. Yes, Kiitokset. Sitten eh, herra Morais. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä lyhyen aikavälin työ, mitä kollegat ovat tehneet, sitä kovasti EUn kansalaisetkin arvostavat, samoin kuin Frontexin toimia. Tämä parlamentti, ja tämä parlamenttihan on siis käynyt Libyassa, on ymmärtänyt, että pakolaispaineet Libyasta jo paljon ennen tätä tapahtumaa. Me tiedämme, kuten herra Busotil sanoi, että paineet Maltan suuntaan ovat voimakkaat, ei se ole mitään uutta. Ensimmäinen kysymykseni ottaen eh, huomioon myös sen, että Lampedusan pakolaismäärät virrat ovat eh, kuivuneet. Malmström, te sanoitte, että ei ole mitään eh, varsinaista osoittaa halua tällaiseen kuorman taakan jakamiseen. Se ongelma, mikä meillä parlamentissa on, että meillä on näitä ongelmia. Tämä hätätila, mistä Busotil puhui, on hätätila tällä hetkellä. Ja nämä ihmiset, jotka tulivat Lampedusalle, olivat opiskelijoita tai koulutettuja ihmisiä meidän ei tulisi nyt tässä teeskennellä, etteivätkö nämä ihmiset ole tulossa. He tulevat kyllä. Onko neuvosto, oliko neuvoston perjantain kokouksessa minkäännäköistä hätätilailmapiiriä siitä, että ne ovat tulossa ja me tarvitsemme välineitä, jolla me voimme jakaa taakkaa. Me tarvitsemme menettelytavat, nämä direktiivit, joita, jotka ovat jumissa neuvostossa ne, joilla tämä ongelma pitäisi ratkaista. Ja neuvostahan sen pitää ratkaista, se ei ole komission asia. Toisekseen, jos tässä nyt on tällaista äh, hätätilaa, niin pitäisikö meidän puhua myös äh, keskipitkällä aikavälillä jonkinnäköistä vahvempaa, jonkinlaista vahvemmasta kumppanuudesta lähtömaiden kanssa – ei tätä asiaa hoideta Libyan ja Italian kesken, vaan ihan kunnollisia kumppanuussopimuksia, jossa otetaan huomioon tämä pysyvä muutos tällä alueella ja äh, demografia, se, että siellä on hyvin nuoria ihmisiä, hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka varmasti tulevat tänne. Eli tässä ei ole nyt äh, minkään näköistä äh, kunnollista taakanjakoa. Ja tämä ongelma, jonka Bussutil mainitsi Maltan suhteen, on hyvin vakava, joten me tiesimme näistä ongelmista jo ennalta, Joten tuleeko neuvostoon nyt jotain kiireellisyyttä äh, turvapaikkapaketin suhteen, äh, kumppanuussopimusten suhteen ja tuliko perjantaina minkäännäköistä äh, kuvaa siitä, että tässä on jotain muutakin kuin vain tällainen lyhyen aikavälin toiminta? vai onko niin kuin me parlamentissa haluamme keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja? Kiitokset ja sitten seuraava. Roma Weber. Haluan kiittää kaikkia vieraita, jotka tänään ovat täällä kertomassa meidän tilanteesta. Pidän tietysti arvossa sitä, että he olivat valmiita tähän näin lyhyellä varoituksella. Meille on tärkeää Euroopan parlamentin jäseninä, että saamme tietoa, että voimme esittää kysymyksiä, saada selkeyttä tiettyihin asioihin. Henkilökohtaisesti haluaisin kertoa teille, että selvästikin 1990 1990 kun tapahtui muutoksia Itä-Euroopassa Euroopan yhteisö oli täysin valmistautumaton, täysin yllätetty. Se ei ollut yllättävää, koska nyt tälläkin kertaa sitten Euroopan unioni oli aika yllättynyt muutoksista. Me puhumme nimenomaan hallitusten muuttumisesta Pohjois-Afrikassa. Totta kai ymmärrän täysin, on selvää, että on tehtävä ero Egyptin ja Tunisian ja Libyan välillä – ja kuka tietää, mitä muita maita tulevaisuudessakin saattaa nousta tähän joukkoon. Ja totta kai me olemme järkiviä, meidän pitää ymmärtää, että Euroopan kansalaisia on paikan päällä ja he ovat tietysti prioriteetti myös Euroopan unionille. Samaan aikaan kuitenkin järkyttävää on se, että samaan aikaan kun me puhumme täällä ihmisiä tapetaan Libyassa, heitä kuolee – ja tämän, tätä on tapahtunut jo jonkin aikaa. Nyt on äh, ihmisiä, jotka sanovat, että tälläkin kertaa Euroopan unioni ei oikeastaan reagoinut niin kuin olisi silloin, kun olisi pitänyt vain hiukan myöhässä ja ehkä kenties riittävän voimakkaasti. Ymmärrän, että nyt yritämme tehdä, mitä pitää tehdä. Minulla on pari kysymystä. Olen ymmärtänyt, että Frontexissa tehdään jo työtä eri skenaarioiden parissa riippuen siitä, mitä saattaa tapahtua. Heillä on analyysiä tekeviä asiantuntijoita, ja olen ymmärtänyt, että on tällaista yhteistyötä myös komission sisällä. Kysymykseni kuuluu, olisiko tärkeää, että olisi sellainen solu, joka voitaisiin aktivoida aina kun on tarpeen, joka voisi, har, joka voisi toimia suunnitelmien A ja B ja C pohjalta, vaikka tämä olisi meillekin tärkeää, Kysymys ei ole pelkästään toiminnasta, kysymys on myös rahoituksesta. Ja 25 miljoonan hätätilarahasto on pikkurahaa, jos Libyasta tulee, mitä toivon, että ei tapahdu, että Libyassa tulisi sota. Kiitokset ja sitten seuraava puhuja. Thank you, Chair. An evacuation. Kiitos. Jos eh, joku pakenee turvattomuutta, mutta sekin on pakolaisuutta. On aika kyynistä, että me lähetämme paikalle lentokoneita ja laivoja evakuoimaan eurooppalaisia. Mutta vähän aikaa sitten teimme sopimuksen Libyan kanssa siitä, että Libya pitää nämä maahanmuuttajat omien rajojensa sisällä kysyisinkin Frontexin edustajalta, mitä tapahtui näille sopimuksille, joita Italia on tehnyt Libyan kanssa ja Euroopan unionin sopimuksille Libyan kanssa? Ja kuka nyt valvoo välimertä pelastaakseen ensinnäkin ne ihmiset, jotka uskaltavat yrittää merten ylitse? Frontexin edustaja sanoi, että se auttaa Italiaa seulonnassa. Minkälaista seulontaa? Kun me kävimme jonkin aikaa sitten Ateenassa, ymmärsimme, että pakolainen ei voi hakea turvapaikkaa Frontexin rajaviranomaiselta ja että turvapaikkaa pitää pyytää muualla. No jos ei turvapaikkaa voi pyytää, mitä hyötyä koko seulonnasta on, mitä seulontaa ja kenenkä tekemään, kuinka paljon turvapaikkahakemuksia meillä tällä hetkellä jo on Maghreb-maista. Muistammeko me, että me puhuimme täällä juuri ennen kesälomien alkua eritrealaisista, jotka olivat jumissa Libyan aavikoilla ja äh, joiden uhkana oli joutua takaisin Eritreaan. Samanaikaisesti sitten saimme kuulla näistä sopimuksista Libyan kanssa. Minusta meidän täytyy nyt hieman arvioida sitä, kenen kanssa me toimimme ja teemme bisnestä. Ja millä tavalla me uskomme, että me voimme siirtää omaa vastuutamme toisten niskoille. On todella syy, kyynillistä, eh, kyynistä, että ne, joiden piti puhdistaa Itämeri, ähm, puhdistaa välimeri eh, siirtolaisista, nyt itse aiheuttavat siirtolaisuutta. Ja se syy, että Lampedusaan ei enää tullut eh, turvapaikanhakijoita, johtui nimenomaan siitä, että Libya hoiti hommansa niin hyvin. Minusta tämä on todella kyynistä. Sitten olen samaa mieltä Moraesin kanssa, että toki me voimme tarkastella tätä tilannetta väliaikaisena kriisinä, mutta tarvitsemme todellisia ratkaisuja. Neuvoston on toimittava niin, että me saamme siirtolais-, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kuntoon. En näe Kirkhopia ECRstä, joten annamme puheenvuoron Tavarsille. Tavars. Kiitos. Kiitos kaikesta tästä informaatiosta. Ainakin minun näkökulmastani näyttää siltä, että tässä ollaan nyt tekemässä suurta rajaoperaatiota, mutta tämä on kuitenkin myös rajaturvallisuusoperaatio. mitä jos tästä tämä ei olekaan mikään rajatoimi, vaan että tästä tuleekin tällainen humanitaarinen operaatio? Rajanvalvonta ei riitä. Jokainen kilometri, mitä meillä on Maltalta Syyriaan, on riski. En nyt tässä arvostele herra Laitista, kun hän sanoi, että nämä ovat kaikki erillisiä maita, totta. Mutta mutta tämä voi johtaa kymmeneen eri tilanteeseen. Länsi-Sahara, Marokko, Syyria, Turkin raja, jossa meillä on myös pakolaisia maahanmuuttajia Irakista. Joten kysymys on myös siitä, että mikä on meidän kapasiteettimme me, meidän rajojen sisäpuolella. Onko meillä kapasiteettia ottaa vastaan turvapaikkahakemuksia? Samoin kuin kysymys on myös tästä taakanjaosta onko tässä solidaarisuutta. Tässä on jatkuvaa sekaannusta myös siitä, ketkä ovat maahanmuuttajia ja ketkä ovat turvapaikanhakijoita, varsinkin Syyriasta ja Tunisiasta. Tunisiastahan on tullut tänne maahanmuuttajia, myös laittomia semmoisia, Millä tavalla tämä tullaan nyt eh, muuttamaan? Ja niin kauan kun tilannetta ei muuteta, mitä tehdään, jotta voidaan vastata tähän lailliseen turvapaikkahakijoiden virtaan? Sitten eh, turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien eh, jakaminen. Kaksi asiaa auttaisi. Ensimmäinen on, on nämä hätäprioriteettialueet, sen lisäksi mitä meillä jo on Me olemme puhuneet tästä jo aikaisemmin. Humanitaariset kriisit eivät tapahdu kalenteri kuukausittain. Toinen asia liittyy sitten tähän yksikköön, josta kollegani Renata Weber jo puhui, joka voisi nyt jo saada tukea. 10-15 henkilöä voisi siellä työskennellä ja, ja miettiä näitä pakolaisvirtojen jakamista. Meidän täytyy myös miettiä tätä riippuvuussuhdetta, mitä meillä on ollut näihin diktaattoreihin. Italian sisäministeri sanoi, että sopimus Libyan kanssa ei ole rauennut, se ei vaan ole toiminnassa tällä hetkellä. Jos me olemme riippuvaisia Gaddafista meidän maahanmuuttopolitiikkamme suhteen, niin se ei ole mahdollista. Meidän täytyy huolehtia laillisesta politiikasta niin, että maahanmuuttajat voivat laillisella tavalla myös tulla. Kiitos, herra Tavares. Ja nyt sitten Borgeccio, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitokset vieraille. Saimme kuulla äh, kiintoisia lukuja ja tietoja. Haluaisin kuitenkin vielä muutaman tarkennuksen näihin tietoihin, nimittäin äh, sen, äh, että miltä pohjalta pidetään riittävinä, en nimittäin kuullut tälle perusteluja, 25 miljoonan euron siirto, määrärahasiirto, mille se perustuu? Nimittäin Kyse ei ole su- suinkaan pelkästään Maltan tilanteesta, vaan myöskin Lampedusan tilanteesta. Ne ovat molemmat varsin kiireellisiä ja poikkeuksellisia toimia edellyttäviä tilanteita. Niin kuin tiedätte, Lampedusan saarella varsinkin, kun kyse on 4000 asukkaan pienestä saaresta, ja saarelle on rantautunut 6000 henkilöä, niin tilanne on todella kriittinen ja emme kuitenkaan tiedä esimerkiksi sanitaarisesta tilanteesta juuri mitään. Eurooppa vihdoinkin ymmärtää ja, ja huomaa, että äh, raja-alueet ovat kriittisiä ja nimenomaan tämä koskee Italian saaria. On selvää, että äh, väestön siirtyminen äh, on seikka, joka riippuu myöskin ilmastoolosuhteista. Ja kun äh, meri on myllerryksessä ja tuuli on kova, ei veneitä rantaudu, äh, mutta selvä on, että siitä huolimatta esimerkiksi liivan kupla voi puhjeta. Nyt haluaisinkin tältä pohjalta tietää, minkälaisia toimenpiteitä aiotte toteuttaa tällaisessa lähestulkoon todennäköisessä hätätilanteessa, jos kupla puhkeaa. En kuullut mitään tästä. On selvää, että Italia ja Maltan tyyppiset maat eivät missään tapauksessa voi tulla yksi jätetyksi tällaisessa tilanteessa. Monet ovat esittäneet rauhoittavia ja solidaarisuuden vetoavia lauseita ja sanakäänteitä. Esimerkiksi Ruotsissa tällaista puhetta on saatu kuulla, mutta kuitenkin tosiasioiden tasolla on todettu, että ei olla valmiita ottamaan vastaan siirtolaisia maahanmuuttajia tai, tai mitä näitä ihmisiä nyt halutaan nimittää. Eli nyt tarvittaisiin vastuuntuntoa ja, ja taakanjakoa. Tästä pitää puhua. On ilman muuta selvää, ettei Italia tai Malta eivät nämä maat missään tapauksessa saada nyt tulla jätetyksi yksi. Haluaisin kuulla, mitä ministeri Marronin Marshall-apuvetomukseen ollaan vastaamassa ja haluaisin komissiolta tähän jonkunlaisen vastauksen. Jolle me saa autetuksi ihmisiä heidän omissa maissaan, emme kerta kaikkiaan saa tätä pakolaispolitiikkaa järkevälle pohjalle. Kollegamme Anna Gomes, joka on Euroopan unionin Libya-sopimuksen esittelijä, ei ole paikalla enää, joten kuulemme nyt sitten EU kuun parlamentti Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja Pantseria. Ja sen jälkeen sitten avaamme keskustelun muille jäsenille. Pantseri, olkaa hyvä. Grazie. E- Kiitos. No kaikki tietävät, että hm, tilanne ei missään tapauksessa ole yksinkertainen. Tunisian kokemus jo näytti sen, ja mitä ilmeisemmin Libyan nämä tapahtumat ovat vieläkin monimutkaisempia. Emme tiedä vielä, mitä kaikkea tähän prosessiin tulee sisältymään, ja selvää on, ei prosessi missään tapauksessa ole pysähtynyt. On käynnistettävä sekä välittömiä että pitkä- ja keskipitkäaikavälinä äh, toimia. Ja tähän liittyen, jos äsken sain oikean käsityksen, niin komissaari ja Wallström ovat tällä linjalla. Välittämättä toimet ovat olleet sinänsä hyviä. Esimerkiksi rahoituksellinen apu on ollut paikalla, mutta kuitenkin jonkun verran pidemmälle tähtäviä toimia tarvittaisiin. Varsinkin kun on ilman mutta selvää, että tunnisialaiset maasta pois pyrkivät eivät jää rajoille, vaan siirtyvät eteenpäin. Ja näin ollen haluaisinkin että komissaari ottaisi välittömästi esityslistalle uuden rahoitusavun kanavoimisen, koska 25 miljoonaa ei missään tapauksessa ole riittävä tuki toimi eikä rahoitus sille. Ja samoin muutoinkin pitäisi saada aikaiseksi poliittista siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa sitä paitsi meidän pitäisi ottaa myöskin nyt opiksi näistä hiljattaisista tapahtumista. Ja tämä liittyykin toisen seikkaan. Niin kuin jokainen on nyt ymmärtänyt, kumppanuus ja naapuruuspolitiikasta puheen, puhuttaessa ei riitä, että keskitymme pelkästään itäisen puoleen, vaan myöskin Välimeren eteläinen puoli on otettava huomioon. Ja Tunisian investointi on nyt demokratiaprosessin etenemisen kannalta välttämätöntä ja sen on tapahduttava myös heti. Eikä riitä, että me autamme tässä prosessin vaiheessa demokratian etenemistä. Sen on oltava jatkuvaa ja sitä on myöskin jatkossa kanavoitava Tunisian suuntana koska Tunisia on avainasemassa ja keskeinen koko alueen kannalta. It's, ja nyt sitten edustaja Gomes, kaksi minuuttia. I'd like to... Niin, puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin kysyä herra Vimundilta, että prioriteettina nyt on lopettaa väkivalta, kuten myöskin komissiossa Malmström sanoi. Kysymys on siis psykopaatin pysäyttämisestä. Me tiedämme, että psykopaatilla on kemiallisia aseita. EU on tiennyt tämän eikä ole tehnyt mitään kaikkien näiden vuosien aikana näiden aseiden vaarattomaksi tekemiseksi. Miksi me siis emme saa turvallisuusneuvoston päätöstä, joka koskisi lentokieltovyöhykettä? Lähemmekö siitä liikenne, että kaikki asiat olisivat nyt nähtävissä, kaikki oltiin pöydällä. Ajatelen, että meidän vastuumme suojella Libyan kansalaisia ja muita ihmisiä, maahanmuuttajia Libyassa. Ja sen lisäksi meillä on myöskin vastuu suojella 100 000 Euroopan kansalaisia, jotka ovat Libyassa. Toinen kysymys on, mikä on tilanne, mikä on meidän eurooppalainen prioriteetti, mä ajattelen maahanmuuttajia, pakolaisia? Onko tarkoituksena pitää nämä mahdolliset pakolaisten massat rajojen ulkopuolella? Onko, tuleeko tämä olemaan Frontexin tehtävä? Vai pitäisikö meidän antaa intensiivistä, vakavaa humanitaarista apua, joka olisi näkyvää, joka tekisi meistä näkyviä. Katsokaa kaikkia televisiokanavia. Me emme ole missään näkyvissä, emme edes Tunisian ja Libyan rajalla tai Egyptin rajalla. Se, että antaisimme tukea YK pakolaiskomissaarille, että se voisi palata toimimaan alueella, olisiko tämä paras tapa antaa tukea ihmisille ja estää heitä tulemasta Eurooppaan? Toinen kysymys on paljon pakolaisia, maahanmuuttajia, jotka eivät ole maahanmuuttajia, jotka eivät ole tunnilaisia, eivätkä egyptiläisiä, ovat etiopialaisia, ovat jostakin muualta, he ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Mitä me teemme heidän hyväkseen? Eikö olisi ratkaisevan tärkeää saada YK pakolaiskomissaari kansainvälinen siirtolaisvirasto toimimaan alueella? Nimenomaan Bengasin alueella. Entä sitten EUn pyrkimykset vaikuttaa uusiin poliittisiin toimijoihin, jotka pyrkivät syrjäyttämään psykopaatin. Eikö pitäisi rohkaista kansalaisjärjestöjä? Bengasissa on muodostettu kansallinen neuvosto, ja meidän pitäisi välittömästi ottaa yhteyttä siihen, mitä me teemme saadaksemme aikaan poliittista vaikutusvaltaa välittömästi. Kiitos. Thank you, Mrs. Gomez. Now we're going to have a first round of reaction. Ja nyt sitten saamme reaktiota samassa järjestyksessä kuin ensimmäisellä kierroksella. Joten eh, ensimmäiseksi eh, meillä on eh, Unkarin puheenjohtaja, maan edustaja Jörkös, olkaa hyvä. Kiitos, olla lyhyt sanainen. Ensimmäinen elementti, että tunnustetaan kaikki, mitä tarvitaan, kaikki, mitä tarvitaan pelkästään EU-kansalaisille, vaan myös muille. Tämä on laajalti jo tunnustettu neuvoston kokouksessa – mikä minusta on ollut todella sankarista toimintaa ajatellen pientä jäsenvaltiota. Mitä tulee tähän pakolaistilanteeseen laaja, kuva on laajempi, on tietoa valtaisista pakolaismääristä, jotka, on, jotka tulevat 2010 ilman, että asiasta oli mitään suuria otsikkoja missään, mutta ajatellen tilannetta yksittäisten jäsenvaltioiden kannalta tilanne on hiukan laajempi, Pitää ottaa huomioon katsoa, miten tapahtuu horisontaalista taakan jakamista jäsenvaltioiden kesken. Mitä tulee tähän kiireellisyyden tuntuun, minusta tässä on selvästi nähtävissä, miten vakavasti neuvosto ottaa asiat Pohjois-Afrikan kysymyksistä keskusteltiin on helmikuussa Eurooppa-neuvostossa, se on esillä myöskin maaliskuussa Eurooppa-neuvostossa, ja myöskin pakolais- ja maahanmuuttokysymykset ovat esillä kesäkuussa Euroopan neuvoston kokouksessa, joten teemme hyvin rakentavaa, valmistelevaa työtä valtion taholta. Vuoteen 2012 mennessä pyritään samaan aikaan turvapaikkajärjestelmä Euroopan laajuisesti. Mm, mitä tulee sitten seurauksiin, joita on sillä, että eh, ei ole pantu toimeen eh, Italian Libyan välistä sopimusta. Meidän ottaa huomioon se, että tällä hetkellä maahanmuuttovirrat Libyassa, Libyan, Egyptin ja Tunisian välillä ovat liikkeen suunta näissä on horisontaalinen, mutta jos se muuttuu vertikaaliseksi, silloin siitä tulee suuri haaste Euroopalle – Neuvostossa kuitenkin vaikutelma jäsenvaltioiden kesken oli se, että nämä vastaavat eh, instituutiot, tulette kuulemaan komissiolta, Frontexilta ja ulkoasiahallinnolta pystyvät pitämään tilanteen hallinnassa, mitä tulee lyhyen ja keskipitkään aikaväliin. Sitä komissio jäsen Malmström. Kiitos. Luonnollisesti meidän tulee välittömästi auttaa Libyan naapurimaita – niin, että voimme helpottaa humanitaarista tilannetta, ja me teemmekin näin, niin on aktivoitu. Meillä on ihmisiä komissiosta paikan päällä, me teemme yhteistyötä kansalaisjärjestön kanssa, me lähetämme sinne rahaa, siellä on humanitaarista välineistöä matkalla sinne, ja toki me tarkastelemme tilannetta tunneittain. Meillä ei ole mitään muodollista kriisiryhmää, epämuodollinen toki, ja olen päivittäin yhteydessä Ashtoni Fülleriin, Dejevaan, me olemme yhteydessä herra Laitiseen, Europoliin, puheenjohtajamaahan ja eri toimijoihin. Ja me olemme tavanneet esimerkiksi UNHCR kanssa, Gutierrezin kanssa Joten meillä totisesti on tällainen ryhmä, joka on jatkuvasti yhteyksissä näistä asioista, ja me tarkastelemme tilannetta. Luonnollisesti olisi ollut hienoa, jos meillä olisi ollut EUn turvapaikkajärjestelmä käynnissä. Tiedän sen, ja tiedän, että Unkari puheenjohtajamaana tekee nyt kaikkeensa päästäkseen tässä asiassa eteenpäin, ja voin vain rohkaista jäsenvaltioita tässä. Me tarkastelemme erilaisia skenaarioita yhdessä Frontexin ja jäsenvaltioiden kanssa nähdäksemme, minkälaisia tilanteita rajoille voi syntyä. Mainitsin jo tämän 25 miljoonaa euroa, joka on nyt sisäasioiden pääosaston käytössä. Mutta toki, mikäli syntyy valtava humanitaarinen katastrofi, meidän täytyy löytää lisää varoja. Meillä on artikla 78.3 perustamissopimuksessa, jonka mukaan erityistilanteissa voimme tehdä päätöksiä esimerkiksi saadaksemme lisävaroja ja lisä Kaikki tämä on nyt tehty ja tarkastelemme eri mahdollisuuksia antaa tukea myös humanitaarisissa asioissa. Täällä puhuttiin myös siitä, että taakan jakaminen pakolaisten suhteen ei ole kovinkaan suurta mutta solidarisuutta on, voin vakuuttaa, tämä on eurooppalainen asia, me haluamme auttaa ja tukea. Olemme puhuneet herra Laitisen kanssa siitä, minkälaista välineistöä he tarvitsevat tulevaisuudessa, millä tavalla jäsenvaltioita voidaan auttaa. Ja mikäli Malta on äh, valtavien paineiden alaisina, niin EU tulee tähän vastaamaan ja pyrimme myös löytämään erilaisia keinoja komission puolelta. Ja luonnollisesti sitten tämä pitkän aikavälin näkökulma, jotta voimme auttaa tätä aluetta kehittymään demokraattisella tavalla, on otettava mukaan. Me tarvitsemme myös toimenpiteitä laillisen maahanmuuton suhteen, mutta tämä on pitkän aikavälin suunnitelmaa. Joten mitä nyt voidaan tehdä, se on tehty ja me tarkastelemme tässä erilaisia mahdollisuuksia ja vaikka maahanmuuttajia ja pakolaisia ei ole vielä tullut, he ovat tulossa. Ei ole mitään mahdollisuutta, että Frontox ja jäsenvaltiot eh, sulkisivat rajansa eh, suojaa tarvitsevilta ihmisiltä, koska tästä on myös ihan lait olemassa. Kiitos. Kiitokset. Eh, sitten pääsihteeri Vimo. Thank you, Mr. Sharon. Once again, only... Kiitos puheenjohtaja. Jälleen kerran vain haluan lisätä siihen, mitä jo on sanottu mitä siis komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja totesivat. Ajattelen tilannetta paikan päällä on tärkeää tehdä ero erilaisten lainausmerkeissä maahanmuuttajien kesken, joita nyt näemme. Ensinnäkin on Euroopan kansalaisia, jotka on evakuoitu, jotka haluavat palata kotiin. Sitten on tunisialaisia ja egyptiläisiä, näiden maiden kansalaisia, jotka ylittävät rajan päästäkseen kotiin, ainakin nyt. Mutta yksi ongelma, jonka me nyt näemme, on Tunisian rajalla, kuten sanoin, koska siellä on egyptiläisiä, jotka ovat kenties menneet väärälle rajalle ja haluaisivat päästä omaan maahansa. Haluaisin myös todeta, että on ero Libyan ja Egyptin välisen äh, rajan osalta, koska Egyptin armeija näyttää huolehtivan kaikesta hyvin organisoidusti, ja kuten voimme nähdä, asiat sujuvat asianmukaisesti. Tunisian rajalla näyttää puuttuvan inhimillisiä resursseja, laitteita, joten siellä on pyydetty apua kansainväliseltä yhteisöltä, ja me olemme nyt tällä hetkellä organisoimassa tätä. Sitten on toinen ryhmä, josta kukaan ei ole puhunut tänä aamuna, jota ovat kolmansien maiden kansalaiset, 25 000 kiinalaista ja suurimmiten yhtä paljon turkkilaisia, filippiiniläisiä ja niin edelleen, jotka ovat pyytäneet apua. Ja heitäkin olemme pyrkineet auttamaan. Olemme pyrkineet löytämään heille tien ulos omaan maahan. Ja jos siihen oman maansa on lähettänyt aluksia huolehtimaan heistä. Sitten nousee esille kysymys Afrikan maiden kansalaisista, jotka tulivat eteläisemmästä osasta Afrikkaa. Ollaanpa avoimia. Emme ole nähneet heitä kovinkaan paljon rajalla. Emme Libyan ja Egyptin tai Libyan ja Tunisian rajalla. Missä he ovat, vaikea sanoa. Viranomaiset näistä alkuperämaista, Chadista, Nigeristä, Malista, ajattelevat, että he eivät menossa eteläänpäin, koska väkivalta, jota on rannikko kaistalla merkitsee sitä, että he mieluummin menevät etelään kuin itään tai länteen tai pohjoiseen, mutta tähän mennessä saamiemme tietojen mukaan emme ole nähneet heitä kovinkaan paljon. Ja lopuksi, mikä saattaa myös nousta esille, olemme nähneet mitä Lampedusalla tapahtui, saattaa olla Libyan omia kansalaisia, jos epävakaus säilyy, jotka katsovat, että heidän heillä on tarve lähteä maastaan. Tarkastamme tilannetta hyvin äh, kiinteästi, nähdäksemme mitä voimme tehdä, mutta on hyvin vaikea tehdä selkeitä ennusteita siitä, mitä saattaa tapahtua. Frontexin edustaja täällä on jo todennut, että olemme jo puhuneet joskus yli miljoonasta ihmisestä, jotka ovat eteläisistä Afrikan osista, jotka saattaisivat tulla pohjoiseen. Näin ei kuitenkaan tähän mennessä ole tapahtunut. Tilannetta on seurattava hyvin tarkkaan. Toinen kysymys, joka nousi esille, oli kysymys, joka liittyy Tunisiaan. Herra Pantseri yritti puhua asiasta, niin Tunisia voisi olla maa, joka voisi olla menestystarina, jos me toimimme oikein suhteessa Tunisian viranomaisiin puhuitte tällaista edistyneestä asemasta. Olemme valmiita neuvottelemaan tästä ja nopeuttamaan neuvotteluja, keskusteluja, jos voimme. Ainoastaan kuitenkin voin sanoa, että neuvotteluihin vaaditaan kaksi osapuolta. Ja meillä täytyy olla toisella puolen pöytää viranomaisia, jotka pystyvät neuvottelemaan. Tällä hetkellä Tunisian viranomaiset pyrkivät löytämään tien eteenpäin nimenomaan ajattelen oppositiota heidän maassaan, on pääministeri on oli eronnut, on nimitetty uusi pääministeri eilen. Ja hänenkin on nyt jo kohdistettu voimakasta arvostelua. Eräs toinen ministeri erosi eilen, tutkimus- ja teollisuusasioiden ministeri, joten meidän on harjoittava yhteistyötä tunnisen viranomaisten kanssa, väliaikaisen hallituksen kanssa, mutta heiltä täytyy saada selkeä kuva siitä, miten voidaan edetä eteenpäin yhdessä. Sitten oli kolmas kysymys, joka oli osoitettu minulle, joka koski väkivallan lopettamista. Kemialliset aseet, olen kuullut niistä ja nähnyt tietoja niin kuin tekin tiedotusvälineissä. Tämä on tietysti sellaista tietoa, joka pitää arvioida ja jolle pitää saada vahvistus. Tähän mennessä emme ole saaneet mitään vahvistusta. Olemme yhteydessä oikeisiin järjestöihin, jotka pystyvät tarkastelemaan tätä asiaa ja toivomme, että saamme tietää lisätietoja, mutta tähän mennessä ei ole ollut todisteita näistä aseista. Sitten tämä lentokieltovyöhyke. Tämä on tietysti eräs asia, joka on noussut esille keskusteluissa turvallisuusneuvostossa, mutta tosiasia on, että 15 turvallisuusneuvoston maata tähän mennessä on päättänyt olla toteuttamatta tätä. Asia saattaa palata lähitulevaisuudessa esille, mutta tähän mennessä näin ei ole ollut, joten meidän täytyy katsoa sitä, miten keskustelut jatkuvat. Tilannetta tarkastellaan jatkuvasti, kun se muuttuu on läheistä yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat mukana turvallisuusneuvostossa ja samoin myös Euroopan unionin sisällä. Kiitos. Komission jäsen Malmströmin on nyt ihan välttämätöntä lähteä. Kiitokset hänelle hänen läsnäolostaan ja hänen panostuksestaan. Ja annamme sitten puheenvuoron herra Laitiselle mahdollisimman lyhykäisesti, niin että voimme vielä käydä toisen eh, kysymyskierroksen. Kiitos puheenjohtaja todella lyhykäisesti. Ensimmäinen asia liittyen, mitä jos? Minun täytyy todeta, että te, annoin teille kuusi eri skenaariota ja seitsemäs on näiden kaikkien kuuden yhdistelmää. Näiden skenaarioiden pohjalta meillä on erilaisia suunnitelmia, mikä olisi mahdollinen Frontexin koordinaatiovaihtoehto. Tähän täytyy lisätä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että me tarvitsemme isännän ja toisekseen osallistujat, eli jäsenvaltiot, jotka ovat mukana tukemassa näitä operaatioita. Me työskentelemme hyvin paljon nyt, että voisimme saada sekä isännän että osallistujat mukaan. Muistuttaisin vielä, että ei pidä lähteä käsittelemään näitä skenaarioita sillä tavalla, että, että kaikkiin sopisi sama ratkaisu. Tässä on kysymys erilaisista ihmisistä, niin erilaisista skenaarioista, niin erilaisista äh, muuttovirroista. Eli me emme voi pitää tätä vain tällaisena yhden ratkaisun tienä. Sama koskee näitä operationaalisia suunnitelmia. Kaikissa operaatioissa on erilainen toimintamalli. Kuten sanoin, jos on valtavia ihmisvirtoja, jotka epätoivoisesti hakevat kansainvälistä suojelua, olisi absurdia ajatella, että äh, Frontexin tehtävä olisi estää niiden tulo jäsenvaltioihin. Älkää edes kuvitelko sellaista. Kysymys siitä, onko meillä tällaista kriisiyksikköä. Kun me olemme kriittisessä tilanteessa, silloin on kaikkein pahin tilanne lähteä muuttamaan menettelytapoja ja olemassa olevia rakenteita. Ja tämä koskee myös minun virastoni ja tätä tilannetta. Me käytämme sitä koneistoa, jonka me olemme luoneet. No minkälaista seulontaa? Seulonta on keskeinen osa niitä toimia ja prosesseja, jossa selvitetään matkan tarkoitus, identiteetti ja niin edelleen. On tärkeää myös muistaa, että myös operaatiossa Kreikassa UNHCR on mukana ja me olemme mukana ja me olemme keskustelleet siitä, että synkronisoisimme toimemme. Haluan toistaa vielä kerran, että rajaoperaatio ei riitä. Kaikkien täytyy ymmärtää, että tämä ei ole ratkaisu, mutta me olemme osa ratkaisua, oli se mikä tahansa. Sitten vielä itse tilanteesta ja näistä eri virroista. Ja tässä annettiin erittäin hyvä vastaus jo näistä erilaisista virroista. Ei ole kysymys tästä pelkästään volyymista, vaan myös paluuvirrasta, niistä he, ne henkilöt ja kansalaiset näissä Pohjois-Afrikan maissa, jotka ovat eläneet Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja palaavat takaisin kotimaihinsa. Eli on myös äh, takaisin kääntynyt suunta, ei mikään valtava, mutta se on olemassa. Ja tämä on myös asia, joka tulee muistaa. Ja sitten vielä lopuksi seuranta ja kapasiteetin rakentaminen. Tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoista. Miettiä sitä, millä tavalla kiisin, hallinta äh, rakenteet Euroopan unionissa äh, saadaan toimimaan. Ja minun käsittääkseni tähän mennessä emme äh, ole olleet rajavalvonta meillä ei ole rajavalvonta-elementtiä näissä menetelmissä sen vuoksi, että meillä ei ole mahdollisuutta mennä kolmansiin maihin ja tehdä siellä yhteistyötä, mutta tämän te tiedätte, koska tämä löytyy Frontexin säännöistä. Kiitos. Kiitokset herra Laitinen. Nyt kello on 20 yli 10 ja kuten sanoin, meillä on aina tapana ylittää aikataulumme, joten nyt todellakin nopea toinen kierros. ehdotan, että Jokaisesta poliittisesta ryhmästä on yksi puhuja, myös sitoutumattomista, yksi minuutti, puolitoista maksimissaan, niin että voimme saada myös vastaukset. Vaikkakin ottaisimme huomioon, että tulkit ovat valmiita antamaan meille 10 minuuttia ekstraa. Tämä on ainoa keino, jolla me kykenemme tämän hoitamaan. Joten ensimmäinen kierros, Jakolino, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä aivan samalla tavoin kuin kaikki muukin haluan esittää kiitokset siitä, että meillä on näin paljon vieraita läsnä, kun käsittelemme tätä, tätä Pohjois-Afrikan ongelmakysymystä. On täysin mahdotonta ennakolta tietää, minkälaisiin väkivaltaisuuksiin ja, ja käänteisiin vielä tulemme törmäämään. Mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että että Erilaisia aloitteita on jo käynnistetty. Aloitteet seuraavat toisiaan ja aika tiukkojakin kannanottoja on esitetty. Esimerkiksi taloudelliset vaikutukset on otettu esiin ja energian saanti mahdollisuudet jatkossa. Ja nyt sitten kysymyksiin. Kun puhumme turvapaikan Turvapaikkakysymyksestä haluaisin tietää, onko se ainut ratkaisu. Samaten myöskin Frontexin toimintamahdollisuuksista haluaisin vielä lisää tietoa. Onko Frontex nyt ikään kuin taikasauva, jonka kanssa kaikki ongelmat ratkaistaan? Olin varsin tyytyväinen siitä, että pääjohtaja Laitinen on Maltalle tukemaan maltalaisia heidän ponnistuksissaan ja toivoisin, että hän kävisi myöskin Lampedusalla. Point of order or what? Herra Busotil, työjärjestyspuheenvuoro vai? Niin. Sanoitte, että puheenvuoronsa yhdestä, jokaista ryhmästä yksi puhuja. Pyysin pyytämään, että käyttäisitte Dontin periaatetta. Edellisellä kerroksella oli yksi puhuja kussakin ryhmästä. Sen jälkeen pitäisi käyttää Dontin järjestelmää. Timing. Niin, niin, mutta ongelma onkin aika, vaikkakin on me saamme 10 minuuttia ekstraa tulkeilta, niin meidän täytyy rajoittaa jäsenten määrää, jotka olisivat halunneet puhua. Meillä on täällä ainakin 15 jäsentä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Se on mahdotonta. Niin, että me saamme vastaukset vielä ulkosuudenhallinnolta, komissiolta ja muilta. Mutta jatketaan nyt, kuten ehdotin. Äh, Chrysler Dörfler, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On elokuva Ben Alista, jota sanotaan tervehdys murmeli, en tiedä mitä tämä kääntää muille kielille. Niin, olemme kuusi ja puoli vuotta keskustelleet näistä samoista kysymyksistä. Mikään ei ole muuttunut. Rova Malmström oli aikoinaan edustaja, silloin oli hyvin edistyksellinen, nyt ei ole mitään kuultavissa tästä enää. Herra Laitinen, viisi vuotta sitten, ehkä voisitte kuunnella herra Laitinen. Ehkä voisitte kuunnella herra Laitinen, haluan puhua teille. Viisi vuotta sitten herra Bustitula oli paikalla, kävimme Frontexissa. Frontex ei vastaa pakolaisvirroista, mutta kysymys on siitä, miten suhtaudutaan pakolaisvirtoihin. Me haluamme selkeitä lausumia siitä, miten pakolaisten arvoa kunnioitetaan. Me olemme sanoneet, että ihmisoikeudet ovat universaalia ja jakamattomia. Tästä täytyy pitää kiinni. Se koskee Maltaa, se koskee Kreikkaa, se koskee Lampedusaa. Kävi viisi vuotta sitten Lampedusalla. Saamme nähdä Berlusconin hallinnon esityksen, jossa meidän etemästettiin puhdistettuja, siisteen kuutalaitettuja pakolaisia. Silloin ei saada kuulla yhtään mitään paku Berlusconin ja Gaddafin yhteistyöstä. Berlusconi pystyy järjestämään hyviä juhlia, mutta ei pysty kohtelemaan pakolaisia niin kuin pitää arvokkuuden mukaisesti. Minua raivostuttaa pikkuhiljaa se, miten täällä puhutaan. Ei puhuta ongelmista, ongelmat kätketään jatkuvasti. Herra Borgetsio, te olitte viho viimeinen silloin. Te, te olitte varsinaisia fasisteja Lampedusalla. Thank you. Thank you. Sintfeld, please. Innetfeldt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, nämä ovat täysin uskomattomia äh, häväistä, häväistyvyssanoja. En, en kerta kaikkiaan hyväksy tätä, tämä on vietävä eteenpäin. Sitä paitsi Itäpä ja Libyan äh, sopimus on toiminut täysin äh, kunnollisesti. Pitäisi kiinni nyt aikataulusta. Inet Felt, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro puheenjohtaja. Tämä ei nyt ole kovinkaan arvokasta ja meillä on tässä kuitenkin hyvin vakavia ongelmia. Ehkä tällainen yleinen huomio ennen kysymystäni. Niin Ehkäpä meidän eurooppalaisten tulisi muistaa, että me olemme nyt kohdemaa, mutta me olimme aikaisemmin lähtömaa, josta ihmiset lähtivät pakoon köyhyyttä, sotaa ja ihmiset hakivat parempaa elämää, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi. Minulla on kaksi tai oikeastaan kolme kysymystä. Ensinnäkin olen kuullut täällä maininnan, että Europol olisi mukana – ja haluaisin tietää selkeästi, mikä Europolin rooli on ja millä tavalla se tekee yhteistyötä Frontexin kanssa. Toinen kysymys erityisesti Unkarille puheenjohtajamaana ja herra Vimonille, että on myös muita maita, joista emme, emme ole puhuneet tänään, jossa myös kuohuu. Onko mitään suunnitelmia? Olemmeko mukana jotenkin tukemassa, auttamassa? Otammeko vastaan myös pakolaisia näistä maista? Ja sitten vielä kolmanneksi, ikävä, että komission jäsen jo lähti, mutta hän mainitsi, no ehkäpä muut voivat vastata tähän. Komission jäsen tekee kovasti töitä, hänellä on varmasti muutenkin tekemistä, herra Chrysler Dörfler. No joka tapauksessa hän mainitsi 25 miljoonaa tällaisena hätäapurahastona, joka tuntuu todella vähältä ajatellen tämän tilanteen laajuutta. Ehkäpä te voisitte kertoa tästä jotenkin millä tavalla tämä raha on jaettu ja kuinka paljon lisää tähän mahdollisesti saadaan. Kiitokset ja sitten edustaja Keller, yksi minuutti. Kysymys komissiolle, jos voi kysyä komission, niin. On siis pakolaisia Libyassa, joita me olemme palauttaneet Italiasta. Minä vain mietin, minkälaisen suojelun me annamme näille pakolaisille, kun emmekö me tunne olemme vastuullisia ihmisistä, jotka palautamme Libyaan. Frontexille Frontex sanoi, että Frontex ei estä ihmisiä tulemasta EUn, EUn alueelle. Haluaisin ymmärtää täsmällisen, mitä Frontex on tehnyt viime viikkoina Välimerellä. Miten arvioitte, mikä on tilanne, kun ihmisiä tulee, minkälaista menestystä näette, että teidän toiminnassanne on, mitä te teette. Kysymys neuvostolle, milloin saadaan aikaan yhteispäätösmenettely ihmisten uudelleen asuttamisesta hätätilanteissa. Ja loppukysymys, haluaisin kuulla keskustelun siitä, miten te tai me voimme keskustella siitä eh, näistä vallankumouksista itäisessä Euroopassa. Näettekö, että kysymys on vain maahanmuuttoliikkeestä vai näettekö, että myöskin tässä on myönteisiä näkökantoja? Ladies for one minute. Rantaali Fiilis, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja voin puhua jopa alle minuutin ajan. Kuulin Rova Astonin ja monen muunkin Euroopan unionin diplomaatin kommentit ja selvitykset tämänhetkisestä tilanteesta. Ja näyttäisi siltä, että me puhumme täysin käsittämätöntä kieltä. Tavalliset kansalaiset haluavat myöskin tietää, missä ollaan menossa. On selvää, että Pohjois-Afrikasta on tulossa suuria muuttovirtoja. Ja jos haluamme päästä tilanteeseen, jossa nämä ihmiset halutaan myöskin integroida yhteiskuntaa on löydettävä jonkunlainen toimintamalli. Ja nyt kysyisikin seuraavaa. Se liittyy nimittäin yhteispäätösmenettelyyn. Onko se esityslistalla? Thank you. I Minute. I too short. Niin, Morvai. Kaksi lyhyttä kysymystä Unkarin puheenjohtajavaltiolle ja myöskin paneelin jäsenille. Miksi on niin luonnollista, että Euroopan veronmaksajat joutuvat, siis sairaanhoitajat, opettajat, pienyrittäjät, jotka joutuvat maksamaan kustannukset näistä romahtaneista diktatuureista. Eikö meillä olisi jonkinlaisia kokeiluja siitä kansainvälisen kansainvälisten säädösten mukaisesti, jolloin jäädytetyt varat, joita nämä diktaattorit ovat, diktaattorit ovat varastaneet kansalaisiltaan, voitaisiin käyttää kustannusten kattamiseen eh, niissä maissa, jotka ovat näiden valtaisien pakolaisvirtojen kohteita ja turvapaikanhakijoiden kohdemaita Euroopassa. Komissio Malmström sanoi, että missään olosuhteissa näitä ihmisiä ei tulla pakottamaan takaisin alkuperämaahansa. Hyvä on, niin kauan kuin he ovat vaaratilanteessa, mutta me puhumme demokraattisesta muutoksesta, kun maista tulee demokratioita toivottavasti pian, miksi näitä ihmisiä ei voida siis palauttaa demokraattisiin maihin? Now we have an extension of the... Kiitos. Nyt sitten vielä DONT-järjestelmän mukaan EPPstä Papa Nikolau. Papa Nikolau, olkaa hyvä. Just a short question, Mr. Chairman. Thank you for giving me the floor. Anna, äh, lyhyt kysymys. Herra Laitinen sanoi, että tilanne on yhdistettävän niihin ongelmiin, joita meillä on näiden pakolaisvirtojen kanssa Kreikkaan ja muualle jäsenvaltioihin. Kaksi päivää sitten kuulin, että tätä uutta sopimusta ei toimeenpanna. Neuvottelut on viety päätökseen, kuten komissio sanoi, mutta tätä ei toimeenpanna siksi, että viisumin liberalisaatiota ei toteuteta. Onko meillä Euroopan reaktiota tähän Turkin puolelta? Aivan pikaisesti. Kriisitilanteet, niin kuin tämä tilanne, nostavat epämiellyttävällä tavalla esille asiat, joista on keskusteltu pitkään, nimittäin ne ongelmat, jotka liittyvät Dublin kakkoseen. Minä en ole tyytyväinen vastauksiin, joita kuultiin komission jäseneltä siitä, että monet jäsenvaltiot neuvostossa eivät erityisesti halua osoittaa solidaarisuutta. Enkä ole tyytyväinen siksi, että jälleen kerran näen, että vastuuta pallotellaan eri valtioiden kesken. Vastuut työnnetään takaisin valtioille, jotka ovat railla ja työntävät sen taas takaisin muualle, sanotaan, että he eivät pysty hoitamaan asiasta. Kysyisin, onko neuvostossa ollut maita, herran pystyvä herra Vimontilta, joka on paikalla, Onko neuvostossa maita, jotka ovat osoittaneet halukkuutensa ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, tar- tarkastella hakemuksiaan ja ottaa heidät vastaan, jos he saavuvat. Uskon, että halua ei ole. Uskon, että pelkästään rahoitusapu rajamaille ei auta Maltaa tai Kreikkaa selviytymään huomattavasti suurista pakolaisviroista. Turvapaikanhakijat itse kärsivät eniten. Viime ajattelen todellista solidaarisuutta. Milloin tulee neuvosto heräämään vai haluaako se, että tämä tulee päättymään katastrofina jäsenvaltioiden ja turvakakioiden kannalta? Kiitos puheenjohtaja. Me olemme todenneet näissä olosuhteissa, että meidän poliittinen toimintamme <clears throat> joka perustui siihen, että vahvoja hallintoja tuettiin, ei olekaan onnistunut. Nyt haluaisin peräänkuuluttaa vahvoja toimielimiä, eikä enää yksittäisiä vahvoja henkilöitä. Nyt sitten vapaakysymykset, vapaakauppakysymykset Välimeren alueella. Minkälaisia suunnitelmia Euroopan komissiolla ja neuvostolla on sen suhteen, että sosiaalis-taloudellinen kehitys Välimeren alueella saataisiin vihdoinkin käynnistettyä. Ja vielä viimeinen kysymys. Euroopan unionin palveluyksiköt ja toimielimet eivät olleet valmiina tällaiseen tilanteeseen. Olen pahoillani siitä, että näin on tapahtunut, enkä haluakaan sen takia kiittää siitä, mitä on tehty, koska enemmän olisi voitu tehdä. Vero, yksi minuutti. Yo la Puheenjohtaja, minullakin on sellainen, os, sellainen äh, mielikuva, että me tiedä missä ollaan menossa ja mitä tehdään. Itse asiassa kyse on eteläisen välimeren puoliskonnan vallankumouksesta. kumouksesta niiden äh, on nyt muututtava ja kaikki tulee muuttumaan niin paljon, että mikään ei tule enää olemaan entisellään. Se, että näissä maissa on tapahtumassa niin suuria prosesseja, ei voida puhua pelkästään esimerkiksi energiakysymyksistä tai ihmisvirroista. Tämä on poliittinen kysymys, eikä mikään Euroopan unionin ja Välimeren eteläisen rannikon viestintä liittyvä ongelma. Euroopan unioni pitää nyt toimia ja olisi pitänyt toimia aikaisemmin. Frontexin on, on joka tapauksessa muututtava ja myöskin nimi on muutettava. Ja mitä tulee vielä Pohjois-Afrikan maihin, tulee tapahtumaan valtavia muutoksia ja koko Välimeren alue tulee muuttumaan totaalisesti. Ja tällä hetkellä emme vielä ymmärrä, mistä on kyse. Alfano, onorevole Alfano. Ja viimeksi sitten Alfano yksi minuutti. Kiitos, herra Herra Kreisel, tämä on suorastaan... Ei tässä mitään ihmeitä saada aikaiseksi, koska vasta herättiin ja nyt kaikki ihmettelevät, että miten voi olla mahdollista, että Libyan tapahtumat ylipäätään sattuivat. Euroopan unioni on kuitenkin aikaisemmin tukenut näitä hallintoja esimerkiksi kumppanuussopimusten kautta. Tämä koskee sekä Libyaa että Tunisia ja sellaista jatketaan koko ajan. Esimerkiksi Euroopan parlamentin makrovaltuuskunnan käydessä Libyassa kävi varsin hyvin selville, että matkat suoritetaan ikään kuin turistiryhmämatkoina. Ja asioita käsiteltiin pintatasolla. Jokainen oli vaan niin kuin mitä ei olisi tapahtunutkaan ja varsinaisiin ongelmiin ei pureuduttu ollenkaan. Tämä on suoraan sanottuna täysin epäonnistunutta politiikkaa, enkä haluaisi itse olla siinä lainkaan mukana. Meidän äänestäjämme ja Euroopan unionin kansalaiset ovat ymmärtäneet, että olemme sopineet kauppasopimuksista pohjoisafrikkalaisten maiden kaissa, emmekä kuitenkaan samanaikaisesti ottaneet huomioon näitä tapahtumia eikä muita asiaan liittyviä seikkoja. Ja nyt olemme tällaisen tilanteen edessä, emmekä ymmärrä enää mihin suuntaan olemme menossa. Ja kun täällä puhuttiin esimerkiksi peruskoonin toimista ja niistä rahoista, joita on peräänkulutettu Italian avuksi kaikki vaan näristelivät korvan, eivätkä tehneet mitään. Täällä oli vielä monta jäsentä, jotka haluaisivat osallistua keskusteluun, mutta teidän täytyy ymmärtää, että mikäli, jos me haluamme vielä vastaukset vierailtamme, niin eh, olisi ihan mahdotonta jatkaa. Joten ehdottaisin, että ne, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta esittää kysymystään, lähettävät sen kirjallisena. Niin saatte sitten kirjalliset vastaukset eh, komissiosta ja ulkosuudenhallinnosta. Nyt eh, me saamme sitten eh, viimeiset vastaukset ensin suurlähettiläs Jörgössä ja sitten seura- työjärjestyspuheenvuoro. Herra Tavares. Of historical record, because it was asked here, why should... Niin, kysyttiin, miksi Unkarin veron maksaa, mitä se maksaa. Tästä olisi muistuttaa, että ensimmäinen laaja pakolaisoperaatio kansainvälisesti oli Unkari 1956, josta maksoivat lukuisen, lukuiset kansainvälisen maat. Just reopening the... Tuo ei ollut äh, mikään työjärjestyskysymys, äh, vaan käynnistitte keskustelun uudelleen. Pysytään nyt äh, menettelytavoissa. Herra Tjörkos. On the last point. Uh, niin, tästä viimeisestä kommentista. En halua kommentoida tuhansien ihmiselämien menetyksiä Unkarissa vuonna 1956, mutta konkreettisia asioita miten pitkälti yhteispäätösmenettely tuleekaan etenemään. Me tulemme tekemään parhaamme, mutta meidän täytyy tehdä työtä yhdessä parlamentin kanssa uudelleen asuttamis- osalta. Me olemme valmiita kuitenkin toimimaan. Mitä tulee kriittiseen tilanteeseen kolmansissa maissa, en uskalla esittää mitään ennusteita siitä, miten pitkälle prosessit arabimaailmassa tulevat menemään eteenpäin mutta Euroopan täytyy pystyä, ja tähän asti ainakin Eurooppa on pystynyt reagoimaan suojellakseen ja tukeakseen demokraattisia prosesseja, koska on selvää, että toisaalta meidän täytyy varmistaa energiahuolto, sisäinen turvallisuus Euroopan unionissa ja samaan aikaan meidän täytyy auttaa kaikkia demokraattisia voimia, jotka ovat nostaneet esille, ajaneet näitä prosesseja eri maissa – vain kestävältä demokraattiselta pohjalta voimme varmistaa sen, että näillä mailla on demokraattinen tulevaisuus ja taloudellinen ja sosiaalinen ympäristö, jota, joka ei aja miljoonia ihmisiä hakeutumaan Eurooppaan. Mitä tulee varojen jäädyttämiseen, eilen hyväksyttiin tällainen sanktio neuvostossa ja se on jo voimassa, se pannaan toimeen – mitä tulee EUn ja Turkin palautussopimukseen, voin sanoa teille, että neuvosto pohjimmiltaan hyväksyi neuvottelutulokset, neuvottelut, joita komissio oli käynyt EUn puolelta Turkin kanssa. Ja nyt kummankin osapuolen täytyy ratifioida sopimus. Tässä vaiheessa en voi kommentoida kommentoida mitään lausuntoja, esittää mitään lausuntoja, katsotaan miten tilanne etenee. EU on erittäin kiinnostunut tästä sopimuksesta. Samaan aikaan neuvosto antoi vihreää valoa komissiolle käydä vuoropuhelua Turkin kanssa liikkuvuus- ja viisumikysymyksistä, mutta se ei suinkaan merkitse automaattisesti sitä, että ruvetaan käymään neuvotteluja EUn ja Turkin välillä viisumin poistamisesta. Mitä tulee solidaarisuuteen? Yksi ainut sana. Viittasin pelkästään siihen, että tilanne on mutkikkaampi. Joten keskusteluissa neuvostossa on täysin tunnustettu haaste, joka on nyt osunut Maltalle ja Italialle, mutta jotkin jäsenvaltiot viitasivat selkeästi omiin toimiinsa siinä, miten ne ottavat vastaan maahanmuuttajia sekä laillisia että laittomia. Ja totesivat, että pitäisi olla laaja horisontaalinen oikeudenmukainen kuva tilanteesta. Ja käytännössä on olemassa taakan jakamista, mutta neuvosto tulee palaamaan asiaan. Kukaan ei sanonut ei tälle asialle. Ottaisin esimerkiksi Ruotsin. Ruotsi vuoden 2010 aikana otti vastaan yli 40 000 pakolaista Irakista ja yli 5 000 laitonta maahanmuuttajia Serbiasta pyytämättä minkäänlaista solidaarisuusmekanismia. Täytyisi ottaa huomioon kaikkien yksittäisten valtioiden toimet, kun puhumme ongelmista tai tilanteista tai solidaarisuudesta. Mitä tulee sitten suhteisiin naapurimaihin, uskoakseni pääsihteeri tulee yksityiskohtaisemmin puhumaan siitä, miten pitkälti EUn naapuruspolitiikan prosessi on esillä. Se on ollut esityslistalla, mutta kehityksen osalta varmasti tätä asiaa tullaan muokkaamaan. Kiitos. Kiitos ja pääsihteeri Vimo. No, hyvin lyhykäisesti. Jatkan siitä äh, nyt, äh, mihin Unkarin puheenjohtajamaan edustaja jää. Me jatkamme eteenpäin kahdella jalalla. Ensimmäinen on se, että pyrimme saamaan aikaan tällaisen toimenpidepaketin, joka olisi valmis neuvoston kokoukseen, jossa korkealla edustajalla on tehtävänä tehdä ehdotuksia. Tämän tapaamisen olisi tarkoitus tapahtua 24. ja 25. maaliskuuta ja silloin tarkastellaan näitä toimenpiteitä ja toisaalta katsottaisiin sitten naapuruspolitiikkaa. Mukaan otetaan myös kaikki se, mitä on tapahtunut viime päivinä. Ja komissio arvioi tämän kaiken sitten huhtikuun aikana ja laatii sitten omat ajatuksensa asioista. Asiat ovat kuitenkin suhteessa keskenään. Asiat vaikuttavat toisiinsa ja kuten sanottua ihan oikeutetustikin, tämä ilmiö äh, liittyy nimenomaan demokratian etsimiseen maissa, jossa sitä ei ole ollut. Ja sen vuoksi meidän täytyy hieman miettiä ja katsoa, minkälaisia toimenpiteitä me voimme tehdä auttaaksemme näitä maita. Eikä tässä ole kysymys vain lyhyen aikavälin toimista, vaan vahvoista pitkän aikavälin äh, toimista, jotta voimme tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä näissä maissa. Eikä Euroopan unioni luonnollisestikaan ole yksin. Viime keskiviikkona tapasimme kansainvälisen yhteisön suuria valtioita, kansainvälisiä rahoituslaitoksia, YK, eri elimiä. Ja kaikki ovat lähteneet liikkeelle nyt katsomaan, millä tavalla ne voisivat auttaa. Euroopan investointipankki tukee, jälleenrakennus pankki on sanonut, että se on valmis myös muuttamaan sääntöjään tullakseen mukaan tähän työhön. Joten tässä on suuri määrä. Paljon eri toimijoita on lähtenyt liikkeelle auttamaan. Ja tämä toki vie aikaa. Meidän täytyy katsoa, kuinka tapahtumat paikan päällä kehittyvät. Minulta kysyttiin, että mitä me teemme muiden maiden suhteen luonnollisesti seuraamme tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta samanaikaisesti meidän on oltava tietoisia siitä, että kukin maa on omansa, kullakin maalla on oma kehitysprosessinsa. Tunisia ja Egypti ovat päässeet kuohunnan lävitse, mutta siellä on tulossa poliittinen vallankumous – ja me näemme, että nämä ovat menossa eri suuntiin. Ja jotkut tapahtumat ovat nyt käynnistyneet Katarissa ja Omanissa, Jemenissä. Me tarkastelemme tätä tilannetta hyvin läheltä ja katsomme, miten se kehittyy. Ja ryhdymme toimenpiteisiin, mikäli tarpeen. Ja tämä luonnollisesti näkyy sitten ulkosuhdehallinnon ja komission ja neuvoston esityslistoilla. Sitten tätä joku kysyi vielä turvapaikkaprosessista. No esimerkiksi Lampadusan virtaus, siinä turvapaikkaprosessi on käynnissä. Mutta puhumme turvapaikasta hetkellä, kun jotkut maat, esimerkiksi Tunisia tässä hetkessä, tällä hetkellä, siellä poliittinen tilanne on muuttumassa Joten luonnollisesti meidän täytyy ajantasaistaa myös meidän turvapaikkaprosessejamme sen valossa, mitä näissä maissa tapahtuu, ja katsoa sitten, mihin jäsenvaltiot ryhtyvät. Kiitokset ja sitten vielä lopuksi Frontexin edustaja Ilkka Laitinen. Rova Gomes, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Kyllä, puheenjohtaja. Haluan sanoa, että minusta on raivostuttavaa, että kollega teki sellaisen kommentin, kun teki sitä missiossa, joka kävi Libyassa. Hän lähti ensimmäisen päivän lopussa. Hän ei osallistunut vierailuihin, joita tehtiin pidätyskeskuksiin. Ja on suorastaan raivostuttavaa, että hän esittää sellaisia kommentteja kuin esittää. Ne tiedot, joita kerättiin tuolla vierailulla olivat ne, jotka mahdollistivat sen, että teimme hyvin kriittisen suosituksen tässä parlamentissa, joka hyväksyttiin viime tammikuussa. Rova Alfano ei osallistunut tähän lainkaan, hän lähti ensimmäisen päivän lopuksi. Siis Gomez, one day sooner than later edustaja Gomes, ennemmin tai myöhemmin meidän täytyy käydä keskustelu siitä, mikä työjärjestyspuheenvuoro oikein on. Meidän täytyy keskustella siitä, mikä on työjärjestyspuheenvuoro. Ja minä viittaan tässä nyt tämän talon työjärjestykseen. Tässä ei ole kysymys siitä, että annetaan lausuntoja tai viitataan kollegoiden puheisiin tai avataan uusi keskustelu. Ei, vaan siinä on kysymys, että otetaan esiin jokin tämän talon työjärjestyksen kohta, jota ei ole noudatettu. Joten siis nyt kuunnelkaa tässä tätä viimeistä puheenvuoroa Frontexin pääjohtaja. Lo trovo corretto. Lei stessa sotto... Puheenjohtaja, minun mielestäni tämä ei kylläkään ole nyt korrekti, Te itse sanoitte näin. Olen antanut teille puheenvuoroa. Buongiorno. Ah, e olen to- todella pahoillani. Niin minun on vielä pakko todeta uudelleen, mitä tuolla matkalla tapahtui. Näin ei tapahtunut nimittäin, miten Rova Gomez sanoi. Signora Gomez, en voi puhua saman aikaan kanssanne. Mr. Latinen, you got the floor. Herra Laitinen. Able to take the last... Jos nyt saisin käyttää viimeisen sanan tässä yhteydessä, niin voin sanoa, että olen todella ylpeä itsestäni. Minulla on vain kolme kommenttia. Ensimmäinen liittyy ihmisarvoon ja perusoikeuksiin. Me teemme kaikkemme edistääksemme niin paljon kuin mahdollista kaikin keinoin, jotka meillä ovat niitä, niissä operaatioissa, joita tapahtuu jäsenvaltioiden valvonnassa ja komennossa, eh, koordinoin, niin että Frontex sitä koordinoi. Tämä on yksi asia, jonka täytyy todeta. Toinen asia liittyy sitten Lampedusan tapaukseen. Maahan, mm, laiton maahanmuutto Tunisiasta ennen kaikkea viimeisten kahden vuoden viikon aikana tapahtui Lampedusalle. Tämä mm, otti esille YK pakolaiskomissaari Gutierrez, samoin myöskin komission jäsen Malmström, he sanovat, että tätä ei pidä pitää tapauksena, jota, jossa kysymys on todella henkilöistä, jotka tarvitsevat ennen kaikkea kansainvälistä suojelua. He sanoivat, että näin oli tästä noin 6000, 6000 tapauksesta vain muutama oli sellainen, joissa oli kysymys todella turvapaikanhakijaista. Kysymys oli ihmisiä, jotka käyttivät tilaisuutta taloudellista syistä, ja kysymys oli siis laittomasta maahanmuutosta, on eri tilanteista ja silloin tarvitaan eri toimintatapoja. Se merkitsee sitä, että olemme osallistuneet valvonnan laajentamiseen alueellisin keinoin kansainvälisillä vesillä ja Italian alueen vesillä. Olemme pyrkineet vahvistamaan huomattavaa italialaista kapasiteettia ja olemme käyttäneet asiantuntijoita jolla on pyritty tukemaan Italian kapasiteetteja tilanteen seuraamisessa. Tämä on se, miten me olemme toimineet, myös siinä, miten olemme edistäneet palautustoimia, joita jatkuvasti tapahtuu Italiasta Tunisiaan. Lopuksi vielä Europolin roolista. Ajatellen oli tilapäisesti hallinnollinen tyhjiö Tunisiassa. Olin yhteydessä Rob Wainwrightiin tästä tilanteesta ja sovimme, että Europolin intensiivistä toimintaa tarvitaan, jotta heidän intressinsä, jotka liittyvät kansainväliseen rikollisuuteen ja terrorismiin, terrorismiin eivät nousisi esille tässä yhteydessä. Tätä he siis tekevät. Tämä on kolmannen linjan toimintaa. Heillä on liikkuva yksikkönsä, joka käyttää tietoa, jota sillä on. Meillä ei ole mahdollista käsitellä tällaista tietoa tällä hetkellä. Nämä ovat ne kolme asiaa, jotka halusin esittää. Sinä olisin vasta. Kiitän kovasti valiokuntaa siitä, että minut kutsuttiin tähän tila- tilaisuuteen. Tämä on erittäin tärkeä hetki. On tärkeää keskustella teidän kanssanne. Kiitos. Kiitämme kaikkia vieraitamme niistä ponnisteluista, joita he ovat tehneet voidakseen osallistua meidän keskusteluihin. Kiitokset jäsenille heidän ymmärtämyksestään tiukasta aikataulusta ja kiittäisin myös kääntäjiä ja tulkkeja tästä lisä 20 minuutista, jonka me saimme tähän erityislibe-valiokunnan kokoukseen. Kiitokset.